Ja nyt äänestysselitykset. Aivan ensiksi oikeusasiamiehen valitseminen. Edustaja Bonsignore. Con questo voto il Parlamento europeo... Tässä äänestyksessä Euroopan parlamentti on ilmaissut luottamuksensa oikeusasiamiehen, jonka toimikausi jatkuu yhtä kauden kuin meidän toimikautemme vaalikautemme. Haluaisin todeta, että tämä on hyvin myönteinen äänestystulos kaikille Euroopan kansalaisille. Euroopan oikeusasiamies huolehtii kansalaisilta tulevista valituksista, jotka koskevat toimielintemme hallinnon virheitä. Oikeusasiamies on vastuussa parlamentille hän on vastuussa siitä, miten me voimme kehittää omaa työtämme ja yhteistyötä parlamentin ja oikeusasiamiehen toimiston kanssa ja yhtä lailla viestintää suurelle yleisölle. Hänen roolinsa on merkittävä Euroopan kansalaisten puolustamisessa ja suhteiden parantamisessa julkishallintoon niin, että ehkä kansalaiset vihdoin tunnustavat Euroopan olevan yhteinen asia, että me voimme myös välttää byrokratiaa. Se on tavoite, jota meidän kaikkien tulisi työstää. Euroopan unionista tulee yhä parempi, jos se kykenee saattamaan kansalaiset toimintansa keskiön. Siksi toivon, että oikeusasiamies kykenee työskentelemään aiempien kokemusten pohjalta, jotta saadaan aikaan lisäparannusta suhteessa kansalaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia Jolin mietinnöstä. On viisi äänestysselitystä. Eh, edustaja Antoniotis. Signor Presidente, ritengo che la collega... Arvoisa puhemies, esittelijä Rova Jolie on tehnyt erinomaista työtä yhdessä poliittisten ryhmien kanssa. Ja minä tuen tätä mietintöä, kuten kansanpuolen ryhmäkin, ihan täysin. Haluaisin myös tehdä selväksi tukeni sille mietinnön osalle, jossa sanotaan, että kotonun sopimus soputen, sopimuksen uudelleen läpikäymistä koskevien neuvottelujen täytyy ottaa huomioon toisaalta talouskriisin seuraukset ja toisaalta ilmiöt, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Ja ennen kaikkea on välttämätöntä saada laiton maahanmuutto vähenemään ja loppumaan, koska sillä on erittäin kielteinen vaikutus sekä AKT-maiden talouksille, koska ne menettävät laatutyövoimaa, jota he tarvitsevat kehittyäkseen kuten myös Euroopan unionin maille, sillä on hyvin negatiiviset seuraukset. E, Laiton maahanmuuttohan koskee EU-maita, esimerkiksi Italiaa. E, meidän absorbointikyvyllämme on rajansa sekä taloudelliselta kannalta että työmielessä. Me emme voi ylittää näitä rajoja, jos haluamme välttää sosiaalisia ongelmia. Edustaja Van Heikke. Kiitokset puhemies. Minä äänestin Jolie-ehdotusta vastaan. Kaikki olemme kai samaa mieltä siitä, mikä on yksi tämän mietinnön keskeisistä virkeistä, että meidän on harjoitettava politiikkaa, jossa otamme huomioon Afrikan maiden oman taloudellisen kehityksen niin, että tämä jatkuva pako sieltä saadaan päättymään ja koulutetut afrikkalaiset voivat vihdoinkin omistautua oman maansa kehittämiselle. Minä tuen tätä, mutta miksi me tässä samassa mietinnössä sitten vet- vetoamme uuden politiikan, maahanmuuttopolitiikan puolesta, jotta saisimme uutta maahanmuuttoa Afrikasta, Afrikan maista Eurooppaan. Tämähän juuri edistää tuollaista aivovuotoa. Kaikkein koulutetuimmat, kaikkein dynaamisimmat, kaikkein yritteliäisimmät afrikkalaiset lähtevät mantereelta. Tämä niin sanottu sininen kortti on katastrofi Euroopalle ja erityisen vahingollinen Afrikalle ja afrikkalaisille tämä kiertävä siirtolaisuus, joka on nähtävässä, on suuri ongelma, koska maahanmuuttajat eivät enää palaa kotiinsa, vaan näin syntyy uutta pohjaa rikollisuudelle. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Tämän päivän esityslista on hyvin laiha. Me tiedämme miksi, koska täällä on vehkeilty takahuoneissa, vaikka meillä on täällä tupakattomat huoneet. Me tulemme tänne kuulemisiin. Minä en kuitenkaan äh, ole kuullut, että täällä kukaan olisi äh, sitä mieltä, että olemme nimittäneet äh, kaikista parhaat 27 ehdokasta komissioon. Eh, komissiolla on oikeus eh, antaa aloitteita lainsäädännössä. Eh, siinä on valtava tehtävä, mutta joka tapauksessa meidän täytyy muistaa, että he eivät ole suoraan valitsijoille vastuullisia. Meitä on 738 ihmistä täällä, jotka päättävät, kuka johtaa koko mannerta on erikoista, että meille, me olemme siirtäneet äh, muille aloille tätä äh, päätösvaltaa, äh, jos ei nyt täällä Euroopassa menestytä. Kiitos. Kirjus Kamal, Kiitoksia edustaja Kamal, yksi minuutti. Suuret kiitokset puhemies. Kun pohdimme EUn suhteita ulkomaailmaan. Tärkeintä kai on pohtia, miten saamme monissa köyhissä maissa ihmiset köyhyydestä. Ja kun puhun näiden maiden yrittäjille, he valittavat sitä, kuinka jopa 40 vuotta itsenäisyyden jälkeen monet heistä kärsivät edelleen 40 vuoden sosialismin perinnöstä. He ovat edelleen riippuvaisia talouden rajoitteista ja myös kehitysavusta. Näiden maiden yrittäjät kertovat meille, miten kauppaesteet kiusaavat näitä maita, kuinka ruoka, elintarvikkeet, lääkkeet ovat kalliimpia köyhille kansalaisille. He valittavat EUn kauppaesteistä ja olen kiitollinen siitä, että EU-AKT jossakin määrin käsittelee näitä esteitä, joskaan ei muita kuin kaupan esteitä. Olen myös iloinen siitä, että on perustettu yksikkö, joka auttaa AKT-maita tuomaan EUn alueelle. On muistettava ensimmäinen periaate. Kaikkein paras tapa auttaa köyhyyden lähteillä on kannustaa saamaan lisää kauppaa ja auttaa yrittäjiä. Ja vielä lopuksi edustaja Klaas, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Jo kohta 31 Jolin mietinnössä riittää syyksi äänestää sitä vastaan. Siinä komissiota pyydetään kiertävän siirtolaisuuden vuoksi ja tällaisen ilmiön takia luomaan niin sanotun kiertoviisumin. Tämä on varsinainen kangastus, Fata Morgana. Se on olemassa ehkä kyllä virallisissa EU-asiakirjoissa, mutta ei sitä ole olemassa todellisessa maailmassa. Kiertävä siirtolaisuus tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja saa rajalliseksi ajaksi oleskeluluvan, mutta jää sen jälkeen kuitenkin Eurooppaan ja luisuu rikollisuuteen. Se on todellisuutta niin sanotussa kiertävässä siirtolaisuudessa. Se on laittoman maahanmuuton moottori. Komissio tietää tämän, parlamentti tietää tämän, mutta siitä huolimatta tätä asiaa käsitellään yhä uudelleen, koska ihmiset uskovat, että jonkin ajan kuluttua monet maahanmuuttajat palaavat kotimaahansa. Olisi hyvä, jos lopettaisiin tällainen todellisuuden vääristely. Okay, and finally, Mr. Kelly, one minute. Kiitoksia vielä, herra Kelly. Äh, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äh, haluaisin vain ottaa esiin äh, tästä aikataulusta asian. Aivan liian usein täällä parlamentissa liian monet ihmiset ylittävät puheaikansa ja he saavat tehdä sen. Jotkut lähestulkoon tuplaavat puheaikansa. Minä pyytäisin, että puhemies käyttää nuijansa, jotta pidetään kiinni puheajoista ja kaikki voivat puhua sitten haluamansa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tässä siis päätämme kokouksen. Jatkamme sitä tänään iltapäivällä kello 15.